liittyen lehdistövapauteen Keniassa. Äänestämme kuuden ryhmän yhteisestä päätöslauselmasta ja tunnette tämän lauseen lopun jo muutenkin. Ja nimen huuto äänestyksenä EPPn pyynnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 ääntä, 46 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä ääni, eli suurella enemmistöllä hyväksytty. Nyt äänestykset on päättynyt. Pöytäkirjat hyväksytetään seuraavan istuntojakson alussa. Ja jos kukaan ei vastusta ilmeisestikään